edellä mainittujen sitoutumista tämä paketti, joka on ympäristölle, julkisuudelle ja Euroopalle tärkeä, ei olisi ollut näin hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia arvoisa ministeri. Pyytäisin tässä nyt teitä, komission jäsen Olli Reeniä ja esittelijöitä tässä saapumaan tähän pöydän ääreen, jotta ministeri ja Metsas allekirjoitamme tässä tämän teidän läsnä ollessanne. Kiitos.

Kolleginnen und Kollegen, das Protokoll der gestrigen... Hyvät kollegat, eilisen eilisen kokouksen pöytäkirja on jaettu. Onko siihen jotakin sanottavaa? Ei, joten pöytäkirja on näin hyväksytty. Esityslistan mukaan nyt seuraavat neuvoston ja komission julkilausumat G8, G20-maiden huippukokouksen päätelmät. Ja tässä saa Peter Netschäs, ministeri, puheenvuoron neuvoston nimissä. Te saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. prezidente eh, vážené paní poslankyně puhemies arvoisat naiset ja herrat toinen neljättä yhdeksän lontoossa järjestettiin huippukokous G20 maiden piirissä ja kyseisessä